Otatteko sen vastaan? Edustaja Brea, teillä oli kysymys. Olkaa hyvä. Colleague, um, I'm here. Hyvä kollega, minä olen täällä. Te sanoitte, että te ette halua, että Euroopan parlamentin legitiimi viedään äh, Tunnetteko te tämän konseptin perussopimuksesta yhteiskunnan kanssa, kuten Nera Russo on ajatellut, että kansalaiset voivat päättää haluamastaan hallituksesta? Ja onko tämä teidän mielestänne uhka edustukselliselle instituutioille vai oletteko ennemminkin sitä mieltä, että meidät on valittu kansalaisia edustamaan? Ähm, Mr. González Pons. Kiitoksia edustaja gonzalez Pons aivan lyhyesti Esteban, teille on toinenkin kysymys, mutta ähm, on aivan teidän päätettävissä, ne otetteko toisen vastaan. Vastatkaa ensin tähän ensimmäisen, olkaa hyvä. Minä uskon edustukselliseen mandaattiin. Ymmärrän, että neuvosto ja komissio voivat kuulla kansalaisia, koska mutta minusta on kuitenkin olemassa ristiriita sen välillä, että jos kuusi kuukautta sitten on parlamentaarikot valittu, niin miksi heidän tässä vaiheessa nyt pitäisi kansalta mitään kysyä? Sorry, don't, excuse me. Sorry. This is very interesting, but I, colleagues, please. Excuse me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 puhemies. Ensinnäkin sanoisin äärioikeistolaisille kollegoille, jotka tulevat tänne joka päivä kertomaan meille, mitä mieltä kansa on ja sanoo meille muille, että olemme väärässä, mutta itse asiassa te edustatte ainoastaan 20-25 prosenttia Euroopan kansasta. Euroopan henkiset ryhmät, jotka ovat tämän päätöslausuman taustalla, edustavat 70-75 prosenttia kaikista saaduista äänistä viime vaaleissa. Eli tämä pitää nyt tehdä selväksi tässä asiassa. Ja sitten toiseksi, Nyt on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Ja jos maailma katsoo tällä hetkellä, niin jotkut ovat täällä jo sanoneet, että se on ihan erilainen kuin 2009 maailma. Tuolla on ollut Brexit ja meillä ei ollut arabikevätä, meillä ei ollut Trumpia mm, Yhdysvaltain presidenttinä, meillä ei ollut muuttovirtoja ja samoin kuin jotkut muut täällä puhuivat Freudista ja sitten huomautumista. Me elämme sellaisessa tilanteessa, että ei huomata, ei ymmärtää realiteetteja on erilaisia paineita. Meidän pitää tässä konferenssissa kuitenkin ne huomioida. Emme saa unohtaa, että maailma on olemassa. Meidän pitää päästä liittovaltiotyyppiseen poliittiseen unionin suuntaan, mutta tämä pitää tehdä kansalaisten kanssa, vuoropuolussa heidän kanssaan ja järjestelmän kansalaisyhteiskunnan kanssa on hyvin tärkeää, että voidaan varmistaa, että myös järjestelmän kansalaisyhteiskunta on tässä mukana. Minusta me voimme mm, saada kansalaiset yhtymään ja kansalliset parlamentaarikot ja tähän prosessiin ja sitten saataisiin sellaisia vastauksia näihin poliittisiin haasteisiin, mitä on edessä, joita ei saa unohtaa. kun on voitu identifioida, minkälaista haasteista on kyse, niin sitten pystytään antamaan myös oikeanlaiset institutionaaliset vastaukset. Kiitos. Kiitoksia. Teille on sinisen kortin kysymys. Otatteko sen vastaan? Otatteko kysymyksen vastaan? Kiitoksia. 30 sekuntia, edustaja Honsa, olkaa hyvä. E, paljon kiitoksia. Haluaisin e, kysyä teiltä seuraavaa. E, vuoden 1992 Maastrichtin sopimus puhuu kansalaisunionista. Miksi näin ei tapahtunut? Miksi me emme onnistuneet tätä toteuttamaan? sanokaa minulle yksi syy. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Yes, um, I didn't understand it. En ymmärtänyt kysymystä. Siis minkälaista unionista tässä nyt puhutaan? Ehkä te voisitte keskustella tästä asiasta myöhemmin e, e, ja selvittää asian paikalta. 29 tuli toinen kysymys. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Nautin vain siitä, kuinka tämä keskustelu tällä hetkellä sujuu. Ja näistä sinisen kortin kysymyksistä ensimmäisen kerran minulla on tunne, että tällä käydään todellista keskustelua ja se on todellakin tarpeen, kun keskustelemme Euroopan tulevaisuudesta. Haluaisin vain käyttää mahdollisuutta hyväkseni ja äm, suunnata sanani SND-kollegalle, joka puhui kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mukaan ottamisesta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Tämä on erittäin tärkeä tärkeä asia ja näin halusin antaa hänelle hiukan enemmän aikaa puhua aiheesta. Yes, thank you. I, I believe that... Kiitos. Minä uskon, että uskon edustukselliseen demokratiaan, kuten kollegani Gonzales Pons sanoi aikaisemmin, mutta en näe mitään ristiriitaa siinä, että meillä olisi pysyvä kansalaisten kuulemismenettely. Me olemme kansalaisten edustajia, meidän täytyy olla jatkuvasti yhteyksissä kansalaisiin ja kansalaisjärjestöihin, ja näin meidän täytyy tehdä myös tässä konferenssissa. Paljon kiitoksia tällä hetkellä, koska meillä on yli 16 pyyntöä puhua puheenvuoroksi ilman puhujalistaa. Tuo puhujalista suljetaan. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Michel Durand, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Uskoakseni te kuulitte parlamentin kannan. Se on lähestulkoon yksimielinen, äh, koskee sitä, että meidän täytyy onnistua tässä Euroopan tulevaisuutta koskevassa konferenssissa. Äh, tämä on uusi elementti kentällä, joka on usein liian institutionaalinen. Ja tässä yhteydessä haluaisin viitata erääseen sanaan, joka täällä lausuttiin. Ähm, tähän ranskalaisen odas rukeussanaan ja vallankumouksellinen Downtown on tätä käyttänyt sellaisella henkellä, hetkellä, kun Ranska on ollut vaarassa. Rohkeutta, rohkeutta aina vain lisää. Ja tämä todellakin on nyt oikea hetki. Näin on todettu. Me olemme nyt tienristeyksessä, me viittasimme jo Brexitiin, niin meillä on muitakin vaaroja edessämme. Vincent Churchill Pläskleberillä ähm, sodan jälkeen viittasi tähän samaan aikaan. Meillä on äh, Euroopassa ollut äh, valtavia haasteita, mutta Euroopan voima on myöskin se on valtava. Minä tässä haluaisin pohjata vain Jean Moneen sanoihin, joka Euroopan synnyn hetkillä totesi, Eurooppa ei ole täällä yhdistämässä valtioita, vaan yhdistämässä ihmisiä. Tällainen hetki todellakin nyt on. Ähm, minä katson nyt neuvoston suuntaan huolestuneena, mutta myöskin ähm, kiinnostuneena. Katson myöskin komission jäseneen. Tällaisena hetkenä meidän tulee edustaa kansaa. Ja katson teihin nyt kansalaisjärjestöjen nimessä. Ne kolkuttelevat ovillemme ja kansalaisyhteiskunnan nimissä emme saa haaskata tätä mahdollisuutta saada meidät kaikki tekemään vihdoinkin yhteistyötä kaikkien Euroopan kansalaisten kanssa. Meidän täytyy onnistua yhdessä tai me yksi kerrallamme epäonnistumme. Kiitos. Uh, Mr. Manders, did you... Edustaja Manders, pyysittekö te puheenvuoro ilman puhujalistaa vai onko teillä sinisen kortin kysymys? And we have um, a blue card question from... Edustaja Castaldolta on teille sinisen kortin kysymys. Edustaja Johan, otatteko sen vastaan? Okei. Okay. Kyllä, olkaa Hyvä, edustaja Castaldo. Hyvä kollega, hyvä Pascal. Olemme tehneet paljon töitä yhdessä viime vuosina monien asioiden parissa. Ja kuullessani tämän puheenne minulla on seuraava kysymys. Me odotamme tältä tulevaisuuskonferenssilta muuta kuin perussopimusten muuttamista. Oletteko sitä mieltä, eh, kuten minä, että meidän pitäisi myöskin keskustella siitä, että perussopimuksen mahdollisesti muutettaisiin? Pitäisikö tätä käsitellä tuon konferenssin yhteydessä, että saisimme hiukan tasapainoa tänne toimielimiin vihdoinkin? Paljon kiitoksia, hyvä Fabio. Vastaisin yksinkertaisesti kuultuani sen, mitä neuvosto sanoi ja mitä komission jäsen Suitsen sanoi. Meidän ei tule etukäteen mitään sulkea pois, kieltää mitään mahdollisuuksia. Meidän täytyy yksinkertaisesti luoda tarpeellista vuoropohjalla, että löydämme ratkaisuja. Me tiedämme, että meillä on esteitä Euroopassa, tiedämme, että me pääsemme näistä esteistä yli. Meidän täytyy se tehdä. Emme saa tässä epäröidä. Meidän täytyy olla rohkeita. Me emme saa pelätä keskustelua. Meidän täytyy pyrkiä eteenpäin. Kiitoksia. Seuraava puhuja puolitoista minuuttia. Edustaja Delbos Corfield, olkaa hyvä. Me tutkimme tätä Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin tekstiä 20 niin kuin tässä on sanottu. Nyt on todellakin Brexitin eh, ensimmäiset vaikutukset käsillä. Tämä on ensimmäinen lähtiöistä, mutta toivottavasti niitä ei tule enempää. Ajateltiinko kymmenen vuotta sitten, että tällainen riski oli todellakin mahdollinen ja me olemme myös mm, käsitelleet artiklan 7 menettelyn käytäntöönottoa kahta jäsenvaltiota vastaan, Unkaria ja eh, Puolaa vastaan siksi, että oikeusvaltioperiaatteita on rikottu. Me emme kuitenkaan ole kahteen vuoteen oikein pystyneet toimimaan, vaikka tällaisia varoja on olemassa. Kyseessä on kriittinen hen- hetki. Euroopan tulevaisuutta käsitellä konferenssien hieno aloite. On hyvä, että komissio on sitä tukenut ja että parlamentti on niin päättäväisesti siihen sitoutunut ja aika rohkeasti myös, mutta pitää myöntää, että jos konferenssi epäonnistuu, niin tästä ovat kaikki vastuussa eh, neuvostoparlamentti ja komissio, ja tämä voisi olla eh, taas eh, vaikeutena sille, että kaikki mukaan lukeva Eurooppa kehittyisi. Konservatiivit haluavat estää kansalaisten osallistumista. Tämä olisi suuri virhe meillä parlamentin tarkoilla on todella hyvät työskentelyolosuhteet. Jos kansalaiset eivät pääse samantapaisiin työskentelymahdollisuuksiin, niin me vain eh, pidämme heitä pilkkanaan on lähtenyt liikkeelle siitä, että Ranskan ja Saksan välillä hyvät suhteet olisivat tässä eh, esimerkkinä. Pitää pystyä mm, käymään keskustelua, tarvitaan eh, tekniset mahdollisuudet tähän. Tämä tulee maksamaan aika paljon ja tämä ei tule onnistumaan helposti ja tämän prosessin lopussa kansalaiset sitten. I'm sorry, madam. Really, there's no... Pahoittelen, hyvä edustaja. Um Älkää yrittäkö puheaikaa, minä joudun katkaisemaan mikrofoninne, joten todellakin kunnioittaisin et, sitä, että noudatte puheaikoja. Äh, puolitoista minuuttia, edustaja Anneman, olkaa hyvä. Rond de Deze grote conferentie over de toekomst van de Europese Unie. Äh, kiitoksia, rouva puhemies. Tämä äh, suuri konferenssi Euroopan tulevaisuutta koskien on ottanut tavoitteekseen antaa mahdollisuus tarkastella Euroopan unionin toimivallan jakautumista. Ja tämä on melkoisen hyvä asia. Me tarvitsemme enemmän yhteistyötä tai voi olla, että tämä onkin jonkinlainen esitys, Macronin suunnitelma esitys, ja aivan äh, selvästi nämä kolme seikkaa, jotka on tuotu esiin, äh, osoittavat juuri tätä huomioon, että Euroopan unioni yhä enemmän äh, on ähm, rajoittuneempi ja Ja Tästä syystä teidän konferenssinne ähm, tulee olemaan hyödytön federalistinen äh, sen sijaan, että palvelisi kansalaisia ja valtaa keskitetään yhä enemmän häpeä edes. Seuraavaksi edustaja Bourgeois, yksi minuutti, olkaa hyvä. Collega's, de werking van de Europese Unie is gebaseerd Euroopan unionin toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan. Se tarkoittaa, että on kaksi legitiimiä äh, kansan edustuslaitosta, kansalliset parlamentit ja tämä parlamentti. On tärkeää äh, kuunnella kansalaisia, kansalaisjärjestöjä, mutta nämä järjestöt eivät ole edustuksellisia. Mitä kansalaiset haluavat? He haluavat poliitikkoja, jotka tekevät äh, valintoja, jotka ovat äh, riittävän rohkeita päättääksi, jotka kantavat vastuun. Ja heidän mielestään Euroopan unioni perustuu suhteellisuusperiaatteen, joka toimii kumpaankin suuntaan. Tehdään yhteistyötä silloin, kun saadaan aikaan lisäarvoa e, enemmän sisämarkkinoita, enemmän valvontaa rajoilla, mutta ei työttömyystukia tai vähimmäispalkkoja. Tämä on jäsenvaltioiden tehtävä. kiitoksia. Edustaja yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Ne, jotka Euroopan unionissa määräävät, jatkavat sen tekemistä, mitä on aina aikaisemminkin tehty, paitsi jos he ovat uskottelunaan Euroopan köyhille toisin. Tämä on todellinen farsi koska tässä on kansalaisten takana hyväksytty perustamissopimuksia eikä ole huomioitu kansanäänestysten tuloksia. Nämä samat tahot ovat nyt niin kiinnostuneita tällaisesta prosessista, jonka lopputulos on jo etukäteen luo, lyöty lukkoon. Siksi haluamme sanoa, että kyseessä on farsi, puhutaan Euroopan unionin tulevaisuudesta, mutta ei saa olla valmiiksi jo päätettyjä loppupäätelmiä sellainen Eurooppa tarvitaan, joka ei ole liberaali ja monikansallisten yritysten, vaan kansoille kuuluva, joka ei ole militarisoitu, jossa eh, vallankäyttäjät eivät ole heikkoja määräämässä, vaan kaikilla on samat oikeudet. Me haluamme muuttaa Eurooppaa. Kiitos. For one minute. Edustaja Puchmon, yksi minuutti. Kun kysymme itseltämme, minkälainen olisi Euroopan tulevaisuus, niin ensimmäinen kysymys on, minkälainen rooli pitää kansalaisille antaa. Jos emme tätä saa muutamassa vuodessa ratkaistua, niin samaa keskustelua pitää käydä. Ja sitten tässä epäonnistutaan. Halutaanko, että kansalaiset ovat passiivisia, etäisiä, vaan halutaanko, että heidän äänensä todellakin kuuluu niin, että he voivat osallistua suoraan eurooppalaiseen demokratiaan. En puhu nyt siitä, että pitäisi johtoasemi valita, vaan pitää voida osallistua demokraattiseen keskusteluun. Ja Euroopassa eh, tyytymättömyys edesauttaa populismin edistymistä. Tässä taustalla on todista epätyytyväisyyttä, mutta se ei saa johtaa euroskeptismiin. Euroopan tulevaisuus ei ole eh, skeptisismien pohjautuvaa. Eh, Edustaja Puigdemont, otatteko te eh, Monserratilta kysymyksen vastaan, sinisen kotin kysymyksen? Olkaa hyvä. Eurooppa on poliittinen hanke, joka lähti liikkeelle oikeusvaltioperiaatteesta ja oikeudesta yhteisöstä. Kyseessä on arvoyhteisö. Eurooppa on teidän eh, kansalaismielisyytenne vastapaino. Te olette paineet oikeutta, varastitte julkisia varoja. Tällä viikolla tapahtuu se, mitä eniten pelkäätte, oikeus kajo teihin ja kukaan ei ole oikeuden ja lain yläpuolella. Milloin te olette tarpeeksi rohkea, milloin te uskallatte? Sorry, you have the floor. Señora Montserrat, Rova Monserrat, teidän pitäisi toimia tämän parlamentin hyväksymien sääntöjen pohjalta. Teidän pitää tietää, että on olemassa sellainen sääntö, jonka pohjalta eh, ei saa mm, kiistää syyttä syyttömyysoletusta. Mistä te oikein puhutte? Mistä oikeinkäynnistä? Mistä eh, rikoksista, johon minä olen syyllistynyt? Miten voitte tällaista sanoa tässä parlamentissa? Tietysti parlament... Eh, valtioiden on toimittava lakien mukaan ja Espanja on ensimmäinen, joka on sen takia saanut sanktioita. Kiitoksia. Edustaja Tajani, puolitoista minuuttia. Signor Presidente. Hyvä puhemies ensimmäinen asia, joka on tehtävä Euroopan edun varmistamiseksi on paluu politiikkaan. Todellinen uudistus on se, että meillä on Eurooppa, joka pystyy vastaamaan suuriin ulkoisiin ja sisäisiin haasteisiin. Tarvitaan uudenlaista ta- geopoliittista tasapainoa, tarvitaan Eurooppa, jolla on yhtenäinen ulkopolitiikka ja puolustuspolitiikka. Me näimme Euroopan heikkouden Lähi-idän kriisissä, Libyan kriisissä ja Venezuelan ja Etelä-Amerikan kriisissä. On kiinalainen hyökkäys käynnissä, johon E EUn on vastattava. Tarvitaan siis vahvaa ja yhdenmukaista toimintaa. Tämä ei tarkoita sitä, että luovutaan kansallista identiteetistä tai kansallisvaltioista. Euroopan e, e, ei ole pieniä isänmaita, vaan on isänmaita, joita on puolustettava EUn kontekstissa. On ongelma ei ratkea sillä tavoin, että asia ratkaistaan kansanäänestyksiin. En usko, että Euroopan yhtenäisyys ratkaistaan jonkinlaisella ei-edustuksellisella demokratialla, joka menee kansan tahtoa vastaan. Kansa on valinnut edustajansa. Siksi on vahvistettava Euroopan parlamentin roolia ja sille on annettava vihdoin aloiteoikeus, kuten kaikissa maailman parlamenteissa. Joten eh, tässäkin konferenssissa meidän on tietenkin annettava ääntä eh, kansalaisille, mutta annettava tilaa myös kansan edustajien äänelle, samoin kuin kaupungin johtajille ja eh, alue- ja paikallisvaltuutetuille, jotka ovat alueiden komiteassa edustettuina. Mr. Silva Pereira, one minute. Edustaja Silva Pereira, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on hyvä mahdollisuus kansalaisille ähm, uudelleen saada yhteys eurooppalaiseen hankkeeseen. Tälle on kuitenkin kolme ennakkoehtoa. Keskustelun täytyy olla todellakin avointa niin, että kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat saada äänensä kuuluville. Tämän lisäksi keskustelun täytyy keskittyä kansalaisten odotuksiin. Ja tavoitteiden tulee olla sellaisia, että pystymme ne toteuttamaan emme voita mitään keskustelemalla utopistisista malleista tai kaoottisesti puhumalla kaikesta ja mistä tahansa päättämättä kuitenkaan yhtään mitään. Me tarvitsemme keskustelua, joka tekee toimielimille mahdolliseksi tehdä päätöksiä ja tehdä se demokraattisella tavalla – jotta Eurooppa olisi reilumpi ja demokraattisempi ja loisi enemmän vaurautta kansalaisille. Edustaja Haan, yksi minuutti. Nuoret ovat Euroopan tulevaisuus. Hyvät kollegat, varmasti olette sanoneet tämänkin virkkeen vaalikampanjassa, hyvät kollegat. Ja e, nyt voimme sitten osoittaa, että tarkoitamme tätä, koska e, konferenssi Euroopan tulevaisuudesta käsittelee myös e, seuraavan sukupolven tulevaisuutta. Ja tämän sukupolven on pystyttävä puhumaan. Ja minä odotan kunnioitusta kansalaisfoorumilta foorumeille ja nuorisofoorumeille, vaikka täällä haluttaisiin poistaakin. Odotan myös kunnioitusta tältä parlamentilta ja kansallisilta parlamentilta. Lähettäkää sinne nuoria kansanedustajia, koska vain jos nuoret ovat mukana kaikilla konferenssin tasoilla, osoitamme, että me kunnioitamme heidän näkemystään ja että he aktiivisesti voivat vaikuttaa tulevaisuuteensa Euroopassa. Kiitoksia. Please don't whistle. Olkaa hyvä, älkääkä viheltäkö. Edustaja Buslager, puolitoista minuuttia. So after listening to this debate, I'm even more happy that we... Kuunneltoni tätä keskustelua on vielä tyytyväisempi siihen, että meillä on täällä selvä päätöslauselma Euroopan tulevaisuuden puolesta. Haluan mainita vain muutaman jo esille otetun asian jotta kävisi ilmi, että me todella ymmärrämme, että ongelmia on ja siksi pyrimme niihin etsimään ratkaisuja, niin kuin edustaja Verhofstadt ja edustaja Obri ja muutkin sanoivat. Meillä on erilaisia mm, haasteita, on sosiaaliset standardit ja muuttoliike ja niin poispäin. Emme pysty näihin haasteisiin vastaamaan, koska me olemme nyt jumissa, siksi tarvitsemme, tarvitsemme tätä konferenssia. Ja sitten kansalliset intressit, kyllä todellakaan emme voi kansallisia intressejä ajaa, koska tarvitaan eurooppalaisia intressejä. Tämä pitää ymmärtää. Tämän talon enemmistö on tulevaisuuden puolella ja se onnistuu ainoastaan silloin, jos saadaan yhteinen tulevaisuus Euroopalle. Tarvitaan yhteinen visio kansalaisten kanssa myös ja toivottavasti tämä konferenssi vie meitä tähän suuntaan. Kiitos. Thank you. Mr. Vilimski for one minute. Kiitoksia. Edustaja Vilenski, yksi minuutti. Uh, apologies, Pahoittelut edustaja vilimsky. Um, haluatteko ottaa sinisen kortin kysymyksen vastaan? 30 sekuntia. Kysymyksellä, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia jo mainittiin, että tarvitsemme vahva sanaisen päätöslauselman tästä asiasta. Olen täysin samaa mieltä, mutta halusin muistuttaa siitä, että tämä parlamentti on jo luonut Unkaria ja Puolaa koskevan hyvin kovan päätöslauselman, äänestimme, eikä kuitenkaan mitään tapahtunut. Kuinka voimme taata, että tämä päätöslauselma, josta me äänestämme, ei äh, johda samanlaiseen tulokseen, että vain puhutaan äh, niin, että me parlamentti vihdoinkin puolustaisi sitä, mistä se on päättänyt äänestyksissä. On kaksi elementtiä, joiden avulla voimme varmistaa, että tästä ei tule vain keskustelu äh, klubi. Ja yksi on se, että todellakin katsomme, mitä tämän keskustelun tuloksena tulee, että toteutamme sen, että tulee perussopimusten muutoksia, menettelyjen muutoksia. Ja sitten toinen on se, että me emme toimi ainoastaan alhaalta ylöspäin, kuten herra Ferhostat sanoi, vaan että myös kerromme kansalaisillemme tuloksemme ja kysymme, että oletteko sitä mieltä, että ne ovat hyviä tuloksia. Ja vain kun on tällainen vastuullisuus, pystymme kaikki osapuolet osallistamaan. Ja nyt edustaja Vilmiski yksi minuutti. Hyvät naiset ja herrat, te haluatte ottaa Euroopan tulevaisuuden käsiin, mutta eh, epäonnistutte jo eh, siinä, että eh, hoitaisitte nykypäivän ongelmat. Kaksi asiaa, maahanmuutto vuodesta 2015. Ette ole onnistuneet luomaan kunnollista ulkorajojen vartiointia. Toinen asia on talous ja valuutta. Valuutta-alalla meillä on nolla korkopolitiikka, miinuskorkopolitiikka, vaikka talous on heikko, enkä mä onnistu sitä elvyttämään. Se, missä sugeroidaan menestystä, on ilmastokriisi. Te hyödynnätte sitä ja viette kansalaisilta vielä enemmän rahaa taskusta hiilidioksidiveron kautta, mutta EU eh, e epäonnistuu yhden standardin laatimisessa ja kuukausi toisensa jälkeen 120 virka-autoa matkustaa Brysselistä Strasbourgiin eh, yksi kuljettaja kyydissään ja palaavat sitten. Eh, Euroopan tulevaisuus ei ole keskittämisessä. Kansallisvaltiot ovat riittävän hyviä ja fiksuja ratkaistakseen omat ongelmansa itse. Tämä on Euroopan menestyksekäs tulevaisuus. Sir, there, um, Mr. Wilimski. Edustaja Wilimski, teillä on sinisen kortin kysymys edustaja Temalta. Otatteko sen vastaan? Olkaa hyvä kysymyksen esittäjä. Herr Wilimski, Sie haben hier jetzt... Herra Wilimski, te ette laisinkaan puhunut tästä aiheesta, mutta siksipä haluaisin kysyä, mikä äh, puhuu sitä vastaan, että kansalaiset otettaisiin mukaan tähän konferenssiin, että heidän kanssaan keskustellaan, että kysytään, mikä heidän näkemyksensä on tulevaisuudesta, jos te kerran aina vastustatte äh, sitä, että kuulisitte heidän ääntään, koska he ajattelisivat paljon pidemmälle ja eurooppalaisemmin kuin mitä te äh, äh, uskaltaisitte. Rova Gamon, minä arvostan teitä, te tehän olette uusi kyllä parlamentissa ja minä olin jo viime kaudella täällä ja minä olen nähnyt, että olemme vaikka kuinka monta kertaa keskustelleet Euroopan tulevaisuudesta. Mukana on ollut kansalaisia, eturyhmiä, kuka ikinä on voinut osallistua. Ikinä ei päästä yhteisymmärrykseen. Äh, tämä parlamentti ei uskalla antaa vastausta. Meillä oli viisi skenaariota Euroopan mahdollisesta tulevaisuudesta vuodesta 2016 lähtien ja tähän päivään asti parlamentti ei ole uskaltanut ottaa selvästi kantaa ja tämä on minun vastalauseeni. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Bussode, yksi minuutti, olkaa hyvä. Siis Kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun Lissabonin sopimus astui voimaan ja meillä on talouskriisi, maahanmuuttokriisi, Brexit-kriisi. Emme ole näitä ongelmia osanneet ratkaista. Siksi on hyvä, että puhutaan unionin tulevaisuudesta, mutta on kuitenkin oltava varovaisia, sillä vaikuttaisi siltä, että ratkaisu on se, että mennään tähän samaan suuntaan, mistä tämä on aiheutunut, eli liittovaltioistumisen suuntaan, mutta tässä menemme vain eh, jyrkänten reunalle. Nyt tarvitaan todellakin vapaa konferenssi, josta ei suljeta pois yli 20 prosentin eh, mielipiteitä. Heidät on suljettu pois kokonaan tämän tekstin laadinnasta, joka on täysistunnon käsittelyssä. Te olette tällaisen Euroopan, joka aloittaa siitä, että antaa sanktioita kahdelle jäsenvaltiolle ja sitten suljetaan pois yli 20 prosenttia Euroopan kansalaista keskustelusta. On myös sellaisia ihmisiä, jotka uskovat vapaiden kansojen Eurooppaan, jossa puolustetaan omia perinteitä ja haluan muistuttaa, että meidän tulevaisuutemme pohjautuu perinteisimme ja siihen tämä kunnioitetaan kristillistä mm, historiamme. Teille on sinisen kortin kysymys, edustaja Buksene. Otatteko te sen vastaan? Olkaa hyvä. Ja ich möchte einer Legendenbildung. Niin, minä haluaisin ehkäistä, että syntyy jonkinlainen legenda kun kaksi eh, ryhmänne puhujaa ovat tämän asian nostaneet esiin, te väitätte, että teidät on suljettu pois tämän päätöslauseman laatimisesta. Tämä ei ole totta. Ettekö tiedä, että te, eh, teidän oma toiveenne oli vetäytyä. Kaikki pahoittelivat sitä. Me olisimme mielellään eh, halunneet melkein kaikki ryhmät kattavan päätöslauselman. Te vetäydyitte. Me emme sulkeneet ketään ulkopuolelle. Tiesittekö tämän? Lamento disentir, pero yo... Valitettavasti olen eri mieltä, mutta minäkin olen perustuslakia, perustusasioita käsittelevän valiokunnan jäsen ja meille tehtiin jo alun perin suuren ryhmien ehdotus, joka puhui liittovaltiotyypistä. Euroopasta ja tätäkö sitten pitäisi lähteä muuttamaan, mitä sitä voidaan muuttaa, jos te olette jo tämän lyöneet lukkoon, pitää lähteä liikkeelle todellakin yhteisessä, yhdessä tehdystä työstä ja siitä, että kunnioitetaan kansalaisia. Edustaja muulis yksi minuutti. Πιο ελκυστική και πιο ισχυρή. Kiitoksia. Meidän täytyy edetä vahvemmin me tarvitsemme enemmän demokratiaa, enemmän yhteisöllistä pohjaa, enemmän oikeudenmukaisuutta, enemmän sosiaalisuutta. Vain tällä tavoin voimme taistella taantumuksen houkutusta vastaan, pimeään menneisyyteen palaamisetta vastaan. Sitähän Ähm, euroskeptikot ja äärioikeistolaiset populistit äh, haluavat. Äh, tällaista dialogia täytyy kuitenkin käydä sillä tavoin, että Euroopan parlamentin rooli on vahva. Ähm, ja meidän täytyy ottaa ähm, aivan ensimmäisenä kansalaisyhteiskunnan edustajat äh, mukaan. Tästä syystä minun ryhmäni tukee päätöslauselmaa, vaikka alun perin halusimme radikaalisemman päätöslauselmatekstin tekstin Ja tässä äärioikeisto ei ole ähm, vain kieltäytynyt päätöslauselmaa tukemasta, vaan ei myöskään kansalaisten osallistumista tue. Hvala. Paljon kiitoksia edustaja Sinčić, yksi minuutti. Kiitoksia. Euroopan kansoilla on erilaisia näkemyksiä. Näin oli jo ennen Eurooppaa. Euroopan unionissa ei ole toisin. Kroatia tunnustettiin tätä, juhlimme vähän aikaa sitten. Ja tärkeää on se, että poliitikot joskus myöntävät tekevänsä virheitä. Se on jo hyvä asia virheiden ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti parannusta. Hyvä, että olette tämän todenneet. Tarvitaan solidarisuutta Euroopassa. Kun Dalmatiassa on tulvia, niin kaikki auttavat Dalmatia. Mm, Kroatiassa meillä on tällaista solidarisuutta, mutta Euroopassa solidarisuudesta on puutetta. Täällä ainoastaan painostetaan, olette tätä painostuspolitiikkaanne jatkaneet ja nyt Kroatia haluaa euroalueelle mukaan. Ja sitä kautta meillä ei ole enää mitään välineitä käsissämme, jos haluamme selvitä kriisistä. Emme voi enää vaikuttaa valuuttakurssiin ja kun olemme kriisissä, emme saa mitään apua. Sitten meille käy kuten Kreikalle talouskriisissä. Pelkään, että jäämme täysin yksin. And a half minutes. Edustaja Hybner, puolitoista minuuttia. Can be something entirely. Hyvät kollegat, tämä kanvon konferenssi voi olla ihan eri asia kuin populist poliittisten poliitikkojen eh, puhealusta. Me voimme ottaa ihmiset mukaan tulevaisuutta käsittelemään. Tarvitaan eh, tasa-arvoisten tahojen välistä keskustelua ja ihan riippuutta siitä, minkälainen lopputulos on tämä konferenssiprosessina prosessina voi uudistaa liberaalia demokratiaa ja saada unionin yhtenäisyyttä lisättyä ja kansalaisuutta ja ihmiset voivat tuntea paremmin kulvansa Eurooppaan. Tällainen ihan uudenlainen avoin keskustelu voi mm, saada Euroopan kasvamaan demokraattisesti niin, että todellakin ollaan huolestuneita ja huolehditaan kansalaisista. Tämä on eh, seurasta niistä uusista piirteistä, mitä oli vuoden 19 Eurooppa-vaaleissa. Eli nyt oli ensimmäistä kertaa yhteinen narratiivi, eikä 28 erillistä tarinaa. Tämä osoittaa, että kansalaiset odottavat meiltä enemmän kuin aikaisemmin. Kansalaisille ei voi ainoastaan tarjota sitä, että he voivat kuunnella sitä, mitä me instituutiot ja poliitikot haluamme sanoa globalisaatiosta, ilmastosta, eh, mm, muuttoliikkeestä, sosiaalista mm, oikeudenmukaisuudesta, kilpailukyvystä ja niin poispäin. He haluavat tulla mukaan puhumaan näistä haasteista ja niin, että räätälöitäisiin nämä vastaukset heidän tarpeisiinsa ja unelmiinsa. Meidän pitää nyt todellakin oppia kuuntelemaan jakamaan. Tästä voi olla se hyöty. Kiitos. Uh, Madam Hübner, there is a blue... Edustaja Hübner, teille on sinisen kortin kysymys. Otatteko sen vastaan? It's time to move the real debate also to... Ei. Ei, minusta on tärkeää jatkaa debattia toisessa yhteyksessä. College. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, meidät on tunnustettava tämä ehdotus äh, konferenssin järjestämisestä nousee esiin kriisistä, joka Euroopan unionilla oli. Meidän kaikkien analysoitava tätä asiaa. Äh, jos me poliitikot tekisimme enemmän, minäkin uskon edustukselliseen demokratiaan. Me edustamme kansalaisia, mutta äh, Olemmeko kuulleet kansalaisia, kun äänestämme, kun teemme päätöksiä heidän puolestamme? Jos me johto jossain vaiheessa epäonnistuu, niin sitten on ryhdyttävä toisiin toimiin. Ja tämä, tämä on tämä konferenssi. Meidän on nyt katsottava, miten integroimme tämän konferenssin tällaiseen uuteen foorumiin, joka ottaa kansalaiset lähemmäksi meitä, otetaan mukaan kansalliset parlamentit ja muut, mutta tämä rakenne löytyykin tästä ehdotuksesta. On erittäin tärkeää nyt täytäntöönpano ei pidä luoda uutta byrokratiaa, vaan katsoa ja seurata tuloksia, mitä saadaan aikaan. Kyse on mekanismista, jolla parannetaan kommunikointia kansalaisten kanssa. Kiitoksia. Mr. Görans, please. Edustaja Görans, yksi minuutti, joka hyvä. No, President. No, kiitoksia, rouva puhemies. Äh, siksi, että tehtävä tulee olemaan vaikea. Äh, meidän ei tule kieltäytyä järjestämästä tätä konferenssia siksi, että eurooppalainen moottori on nyt jumiutunut ja me tarvitsemme uutta liikevoimaa. Meidän täytyy todeta, että ellei me näin tee, jäämme viltiketjun suoraan. Meillä on nyt mahdollisuus yhdessä pohtia syitä halvaantumisellemme ja tuoda kansalaiset yhteen. Hehän haluavat pohtia tulevaisuutta, antaa myöskin ääni pettyneille ja antaa ääni nuorille. Ja ne, joilla ei olisi argumentteja tai motivaatiota tämän konferenssin järjestämisen puoleksi, heitä kehottaisin kuuntelemaan nuoria brittejä Brexitin alla. Kiitos. Edustaja Brian, yksi minuutti. Puhemies, miten onnistumme siinä, että EU-politiikasta että sitä harjoitetaan EU-kansalaisten enemmistön puolesta eikä yritysten puolesta. Miten rajoitamme lobbausta? Miten kansalaiset voivat tarkkaan tarpeen tullen ottaa ohjakset omiin käsiinsä EU-laajuisten kansanäänestysten ja suoran demokratian kautta, jotta pystyisimme ehkäisemään sen, että Eurooppa murenee tai että nationalistit ottavat sen käsiinsä. Me tarvitsemme uudistusta. Tämä konferenssi toivottavasti tuo joitakin pienempiä parannuksia mutta se, että odotetaan EU-toimielinten edustajilta sitä, että he uudistaisivat itse itsensä, se on vähän kuin kysyisi sammakolta, että miten kuivatetaan suo. Meidän täytyy nyt olla rohkeita ja luottaa kansalaisiin ja meillä pitäisi suoraan valittu kansalaisten valmistelukunta, joka laatii EU-perustuslain ja sitten annetaan kansalaisten päättää EU-laajuisessa kansanäänestyksessä siitä EUsta, jonka he haluaisivat. Mr. Bardella. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Bardella. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos kohta saadaan eh, suojeleva demokraattinen Eurooppa. Näin on yli 30 vuotta sanottu, mutta mutta näitä lupauksia ei koskaan pidetä. On hienoja tarkoituksia, mutta oikeanlaista Eurooppaa ei saada aikaiseksi ennen kuin on kansojen vapaata yhteistyötä, eli että huomioidaan kunkin suvereniteetti, jota voi eh, arvostella sen organisaation osalta, mutta myös se, miten se toimii kaikkialla. Eh, ajetaan oma identiteettiä, tekoäly ja ympäristöasiat kaikissa asioissa on epäonnistuttu. Jos ajatellaan eh, Amerikkaa, Kiinaa, Intiaa kilpailijoina. Me olemme ihan voimattomia niihin verrattuna. Nyt pitäisi todellakin lähteä ihan uuteen suuntaan, mutta enpä usko, että tämä tulee onnistumaan. Kiitos. Uh, Mr. Bardella, there's a blue card. Edustaja Bardella, teille on uh, edustaja Aklilta sinisen kortin kysymys. Otetteko sen vastaan? Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Mr. Bardella. Uh, paljon kiitoksia edustaja Bernella. Olisitko samaa mieltä kanssani, jos sanon, että tämän konferenssin nimi on harhaanjohtava? Sen pitäisi olla Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevä konferenssi, eikä Euroopan tulevaisuutta. Ja oletteko te myös sitä mieltä, äh, että tämä on melkoisen turha, sillä Euroopan unionin äh, tulevaisuus on synkkä ja tulee päättymään pian? Eh, je ne confonds pas l'Europe et niin ei miltä meni sekaisin Eurooppa. Euroopan unioni, Eurooppa on manneri, joka on keksinyt kansat ja täällä on maailman vanhimmat ja hienoimmat kansat ja tämä unioni, jota on yli 30 vuotta rakennettu, tuhoaa näitä kansoja. On hienoa, että brittikansa on taas ottanut vapautensa omin käsinsä, mutta emme me voi kuvitella sellaista yhteistyötä, jossa brittit eivät ole mukana ja tarvitaan uudenlaista yhteistyötä Euroopan rakentamisen ja brittikansan välillä. Kiitos. Hyvät kollegat, jotta keskustelu sujuisi paremmin, otamme yhä sinisen kortin kysymyksiä, mutta vain yhden puhujaa kohti. Edustaja Siili, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Ehm, jos kansalaiset huomaavat, että vihreän kasvun sopimuksesta huolimatta me luomme sellaisia sääntöjä, jotka pakottavat ajamaan äh, esimerkiksi rekka-autoja tyhjänä Euroopan laidalla toiselle, he vetävät johtopäätöksensä ja kun meillä on yhden prosentin ähm, Euroopan unionin talousarvio, joka on 20 kertaa pienempi kuin Yhdysvaltain liittovaltion ja jos alijäämämme pysyy tällaisena, äh, köyhiltä alueilta nuoret ja pakenevat rikkaammille alueille. Ja jos näin tapahtuu, kansalaiset eivät tule tällaisen Eurooppaan uskomaan. Äh, kuinka itsemääräämisoikeus toteutuu äh, kansainvälisellä tasolla, eivät Euroopan unionin kansalaiset siitä pääse nauttimaan. Ja kun katsomme ajatusta, että vaaleissa olisi ylikansallisia listoja, eivät kansalaiset tällaista tule pitämään. On vaarana, että me tuhoamme sen hyvän, mitä Euroopassa on saatu rakennettua sen sijaan, että saisimme sitä enemmän. Kiitoksia edustaja Vinnunsen. Yksi minuutti. EU, EU e on äh, että se äh, huomioi äh, ylikansalliset yritykset ja rikkaimmat. Tämä haittaa ilmastoa, ympäristöä ja työntekijöitä. Sen sijaan me tarvitsemme tasa-arvoista, äh, demokraattista yhteistyötä, jossa kansalaiset, luonto ja ilmasto ovat keskiössä. Siksi me tarvitsemme perustavanlaatuista keskustelua siitä, miten teemme yhteistyötä Euroopassa. Me emme tarvitse mitään eh, ennalta määrättyä keskustelua, jossa lopputulos on aina enemmän keskittymistä, eh, enemmän vapautettuja markkinoita. Me tarvitsemme kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten parlamenttien avointa mukaanottamista. Siksi me kannatamme tätä eh, pohjaa päätöksenteolle. Emme me pelkää kansalaisten kuulemista. Tämä on myös selvä viesti meiltä komissiolle. Jos tämä ei ole todellista kansalaisten mukaan ottamista eikä todellista äh, kansalaisten kuulemista tapahdu, niin kansalaiset eivät koskaan anna teille anteeksi. Edustaja Ties, yksi minuutti. Äh, hyvä puhemies. Yhdistyneen kuningaskunnan äh, tulevaisuus on loistava. Meillä on mahtavia mahdollisuuksia, kun meillä on nyt vihdoin poliittinen varmuus siitä, että kahden viikon päästä eroamme Euroopan unionista. Meillä on mahdollisuus äh, johtaa maatamme niin kuin haluamme, eikä niin kuin Euroopan unioni haluaa. Meillä tulee olemaan vähän verotusta, paljon kasvua, äh, viisaasti säädeltyä taloutta ilman tarpeetonta protektionismia ja byrokratiaa. Mahdollisuus harjoittaa järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, joka palvelee talouttamme ja kansaamme. Mahdollisuus ähm, käyttää valtion tukia strategisten yritysten ja teollisuuden tukemiseen. Äh, työllisyystasomme on ennätyksellinen, työttömyys ennätyksellisen alhaalla, erityisesti nuorten keskuudessa. Ehdottaisin, että te, hyvä puhemies, sitten esiin, että eh, muidenkin Euroopan unionin jäsenmaiden tulevaisuus voi olla yhtä loistokas, jos te meidän eh, esimerkkiämme eh, seuraatte. Edustaja Karas, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Mehän toivottavasti enemmistönä olemme samaa mieltä siitä, että meidän tulevaisuutemme on vahva, tehokas ja uskottava Euroopan unionista tarvitsemme. Ja eh, Euroopan unionissa olemme kaikki kansalaiset, eh, kunnat, alueet eh, ja EUn yhteisö. Tehdäänpä tulevaisuutta tulevaisuudesta sitten ystävämme, tehdään kansalaisista liittolaisemme, asetetaan EUn tulevaisuus ja EUn rooli puoluepolitiikan ulkopuolelle. Mm, tulevaisuudessa tarvitaan eurooppalaista demokratiaa, ei päätöksiä ilman Euroopan parlamenttia, yksimielisyyden poistaminen päätöksentekoprosessissa, eurooppalainen vaalioikeus ja Euroopan laajuiset listat Äh, eurooppalaisia kansanäänestyksiä. Tulevaisuus tarvitsee eurooppalaisen hallituksen, joka äh, on tämän mantereen äänitorvi maailmassa ja me tarvitsemme yhteistä ulkoturvallisuus ja puolustuspolitiikkaa. Meidän tulevaisuutemme tarvitsee eurooppalaisia vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin. Meidän tulevaisuudessamme tarvitsemme sisämarkkinoita ilman rajoja. Tulevaisuudessa tarvitsemme budjettia, joka vastaa EUn tehtävien vaatimustasoa ja kansalaisten määrää ja joka investoi tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa tarvitsemme vuoropuhelua eurooppalaista ymmärtämystä, yhteistä toimintaa. Meidän täytyy tätä vaatia. Meillä on puolitoista miljoonaa vierailijaa, vaalivilkkaus on kasvanut, meillä on yhteystoimistoja ja sidosryhmiä. Mennään eteenpäin. Is Mr. Uh, Peter... Seuraava puhuja, edustaja Pisipiä, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Äh, kiitoksia puhemies. Lähes tulkoon 80 vuotta on äh, kulunut siitä, kun Aldiero Spinelli kirjoitti manifestin äh, fasisteja vastaan. manifestin nyt äh, kaipaamme samanlaista henkeä enemmän kuin koskaan. Tämä konferenssi on äm, nyt ainutlaatuinen, ehkä viimeinen mahdollisuus vastata äm, osallistamalla Kyseessä eivät ole vain kaupungit, vaan myöskin äh, maaseutumme. Meidän täytyy kuunnella myöskin niitä, jotka ovat meitä vastaan, jotka ovat kriittisiä, jotka kritisoivat Euroopan unionin järjestelmiä. Tästä syystä on aivan välttämätöntä, että meillä on rakenne, joka tekee mahdolliseksi välittää ajatukset ja tuottaa konkreettisia tuloksia Euroopan unionin pitäisi saada aikaan myöskin mm, mahdollisia perussopimuksia muuttamalla tulosta tässä konferenssissa. Muuten on riskinä, että me haaskaamme yhden viimeisistä mahdollisuuksista saada muutosta aikaan. Ja vaarana on todellakin bumerangi mm, efekti mm, Tämä tie, jota meidän täytyy kulkea, ei ole mikään helppo eikä lyhyt, mutta meidän täytyy tehdä sitä ähm, vakautuneina ja päättäväisesti. Kiitoksia edustaja Sarantsova, yksi minuutti. tämä äh, konferenssi käsittelee yhteistä tulevaisuuttamme, mitä meidän pitäisi edetä, pitäisikö niiden, jotka tämä eniten koskee, pitäisi ottaa mukaan kansalaiset ja siksi olen iloinen siitä, että olemme tämän rohkean askeleen tehneet täälläkin. Viime vuosina kaikki ovat sanoneet, että tarvitaan muutosta. Kukaan ei ole sanonut, että kaikki on hyvin. Ja siksi on hyvä, että me poliitikot nyt kuulemme kritiikkiä, että me kuulemme, mitä meidän pitäisi tehdä toisin ja paremmin, koska se, mikä täällä Brysselin kuplassa on hyvä, ei välttämättä ole hyvä kansalaisten silmissä. Eurooppa muuttuu, maailma muuttuu, edessämme on uusia haasteita, teknologisia, ympäristöllisiä ja turvallisuushaasteita. Meidän on löydettävä vastauksia siihen. Pahinta, mitä voisimme nyt tehdä, on se, että ettemme tee mitään, että jatkamme kuten tähänkin asti. Monille tämä olisi hyvin mukava ratkaisu, mutta se olisi lyhytnäköinen ja väärä ratkaisu. Madam Haranzova, there is a blue card request from Mr. Edustaja Haransova, täällä on teille sinisen kortin pyyntö. Olkaa hyvä. Rova Haransova, hyvä, että mainitsitte taas kansalaisten merkittävän osallistumisen. Ja minä halusin tästä kysyä, kun täältä täällä on tästä asiasta paljon puhuttu, miten organisoisitte tämän mahdollisimman hyvin, paljon ihmisiä saataisiin siihen mukaan. E, to tam jenom Jos kaikki riippuisi vain minusta, niin minä haluaisin sinne pelkästään kansalaisia nuoria. Minä keskustelen heidän kanssaan, kun Tsekin tasavallassa vierailen alueelle. He haluavat osallistua, mutta me emme ole näyttäneet heille, miten he voivat osallistua. Siksi komissio, neuvosto ja edustajat, myös kansalliset edustajat, kokoontuvat meidän on kuunneltava kansalaisia. He ovat tärkeimpiä. Kiitos. Ja edustaja Ainsley, yksi minuutti. Hyvät kollegat, Brexitin pitäisi olla meille kaikille varoituksena siitä, miten käy, kun ihmiset kokevat, että EU on kaukana ja menettänyt yhteyden heihin. Sitten tulee hyvin helppoa rahoitettujen äärioikeistolaisten demagogien roskalehdistön avulla saada aikaiseksi euroskeptistä pelkoa. Yhdessä kuningaskunnassa on liian myöhäistä, koska tässä on jo ongelma aiheutunut, mutta nyt pitää ottaa oppia Brexitin kauheuksista, jotta tästä tekstistä päätöslautakunnassa olisi jotain hyötyä, niin pitää kuunnella kansalaisia. Ei tämä saa olla mikään kumileimasin, vaan on huolestuttavaa, että lompaajat ja suuryritykset pystyvät niin helposti vaikuttamaan hallitusten politiikkaan. Kansalaisjärjestöt ja normaalit kansalaiset jäävät ulos kylmän eikä heitä kuulla tässä konferenssissa on oleellista, että voidaan todellakin saada kansalaisten ääni kuuluviin kaikkien eurooppalaisten. Minä ja minun maalaiseni haluamme jatkossakin tehdä näin, koska olemme ylpeitä eurooppalaisia. Thank you. Um, just briefly. Kiitos ihan lyhyesti. Edustaja Huhtasaari on seuraava puhuja, mutta te myös sanoitte, että haluatte esittää kysymyksen, mutta tämä ei nyt onnistu. Valitettavasti täällä on aika paineita ja minulle on tässä sanottu, että sinisten korttien järjestelmä on nyt jätettävä sivuun. Pyydän anteeksi tätä, mutta meillä on kuitenkin, eh, meillä on tulossa kello 12 juhlanin istunto ja tähän on valmistauduttava, eli tämä sääntö on nyt hyväksyttävä. Ehkä tästä eh, asiasta voisitte jatkossa toissa vaiheessa puhua. Kiitos, että osa osallistuitte. Edustaja Huhtasaari, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, totalitarismissa... Madam, madam, excuse me. Anteeksi, tämä oli minun virheeni nyt. Te todellakin, teillä oli työjärjestyspuheenvuoro. Anteeksi, että keskeytän. Siellä on työjärjestyspuheenvuoro. Äh, pahoittelen, äh, rouva puhemies. Minun täytyy nyt asettaa kyseenalaiseksi tuo sinisiä kortteja koskeva päätöksenne. Meillä on tunti aikaa seuraavan keskustelun alkuun. Ymmärrän, että teidän täytyy keskustelua ehtiä käydä, mutta meillä on niin monia puhemiehiä, että tämä olisi kyllä mahdollista. Tämä keskustelu on todellakin äh, tullut eläväisemmäksi sinisten korttien myötä ja siksi haluaisin nyt asetetun päätöksen kyseenalaiseksi ja ehdottaa, että jatkamme sinisten korttien käyttöä. Kiitoksia. I love the blue card system. Minä todella pidän sinisten korttien järjestelmästä ja se toimii hyvin, mutta

sen sijaan ne ovat uhka eun sosialistiselle suurvaltaprojektille ja eun johdolle jonka mielestä sosialismia pitää kokeilla vielä kerran. brexit on aiheuttanut paniikkireaktion jonka myötä täältä on riistetty meppien paikoilta meppien omat liput täällä keskustellaan siitä että pitäisi ottaa kansalaiset keskusteluun mukaan mutta se ei ilmeisesti tarkoita kaikkia. sanotte koko ajan että populisteja ei oteta keskusteluun mutta kansalaisia otetaan. just you wait the future belongs to the patriots. kiitoksia ja eh, niille jotka seuraavat eh, Ähm, kelloa. Me itse sanomme puhujalle 30 sekuntia, joten hän ei ylittänyt puheen aikaansa. Edustaja Eppinge, olkaa hyvä. Punt, meine dames en heren. Eh, de resolutie van de meerderheid is duidelijk. U wilt een soeverein... Äh, paljon kiitoksia. Äh, päätöslauselma, tuo enemmistön päätöslauselma on aivan selvä. Halutaan jonkinlainen ähm, suvereni Eurooppa, joka verottaa ja jolla ähm, on päätäntävalta ja jossa jäsenmaat ovat ikään kuin provenssia. Ehm, me taas haluaisimme palauttaa itsemääräämisen oikeuden kansoille ja purkaa tämän valtavan byrokratian. Meillä on siis nyt rinnakkainen hanke käynnissä kilpailukykyinen hanke. Ja katson tässä jäsenmaihin. Olen sitä mieltä, että meidän tulisi antaa kansalle mahdollisuus käyttää ääntään kansanäänestyksien kautta, ei tällaisten epämääräisten kansalaiskeskusteluiden tai kansalaisyhteiskunnan kautta. Me tarvitsisimme ennemminkin kansanäänestyksiä. Edustaja Fox, yksi minuutti. Tämä on paras keskustelu, mitä minä olen kuullut täällä koskaan. Toimitte hyvin puheenjohtajanne McGuinness ja jopa Verhofstadt on toiminut nöyrästi. Hän sanoi, että ongelma on. Ongelma teillä todellakin on. Aina puhutaan kansalaisten kuulemisesta ja kansalaiskokouksista on usein niin, että heidät tuodaan vain pinnallisesti mukaan, mutta tämä on vain näin näistä. Kansalaisethan koko ajan käyttävät eh, puheenvuoroja ilman byrokraattien apua. Usein jopa huudetaan ääneen kansallisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä mielipide, mutta täällä täkäläiset eivät näitä huutoja kuule. Kun EU-kansalaiset instituutioita ja säästöpolitiikkaa arvostelevat, moni meppi täällä eh, eri puolueissa panevat vain eh, kädet korvilleen ja sanotte, että populisteja ja olette äärioikeistoa, vaikka ollaan vasemmistoa ja mm, sanotaan, että te saatte väärää tietoa demagogilta. Eli ei, ette te voi kuunnella kansalaisia, jos te eh, heitä demonisoitte silloin, kun he toimivat toisin kuin te haluatte. Can hear you, but you are free to hyvä edustaja, kukaan ei teitä kuule, voitte vapaasti jatkaa puhumista itseksenne, mutta joudun aikarajan vuoksi katkaisemaan mikrofonin.